So dear colleagues, welcome. Hyvät kollegat, tervetuloa. Kun hyväksyn esityslistan, minulla on vielä lyhyt ilmoitus. Korgendum, kielinen muutos 2013 direktiivin Lingvistijuristien uusi versio on lähetetty 7.10.2. yksi työjärjestyksen mukaan, jos kukaan ei tätä vastusta korjennut välitetään parlamentille. Tästä ilmoitetaan mahdollisimman pian täysistunnossa, hyvin todennäköisesti vielä joulukuussa. Ja jos mikään poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei sitä vaadi, tästä äänestetään. Nyt voimme sitten siirtyä taloudellisen vuoropuheluumme, käydä euroalueen taloussuunnitelmaesityksestä keskustelua komission jäsenten kanssa. Tervetuloa ja Moskovisi. Olemme hieman nyt jäljessä aikataulusta, joten annan välittömästi puheenvuoron varapuheenjohtaja Dombrovskisille. President, honorable, uh... Kiitos puheenjohtaja arvojäsenet olen iloinen sitä, että voin tulla keskustelemaan tänne komission lausunnosta vuodelta 2017 budjettiluonnossuunnitelmista. Siellä näytettiin käyttäen 2013 tästä tapahtumasta on tullut yksi avaintekijä Euroopan taloudellisessa hallinnassa. Tämä antaa mahdollisuuden ja myös velvoitteen komissiolle laatia lausunto budjetti luonnos suunnitelma jokaisen euroalueen jäsenvaltion budjettiprosessista. Se antaa myös kansallisille parlamenteille mahdollisuuden nähdä budjettitilanne ja politiikka muissa euroalueen jäsenvaltioissa. Se auttaa myös jäsenvaltioita näkemään niiden finanssipoliittinen kehityksensä. 5. joulukuuta euroryhmä keskusteli näistä eh, lausunnoista ja julkaisi hyvin laajan eh, lausunnon, jossa se eh, analysoi näitä. Minä olen esitellyt täällä jo aikaisemmin hieman laajemmissa kontekstissa ja kuulemisissa talouden elpymistä, joten nyt otan esiin tässä vain avainkohdat. Eli me työskentelemme vielä sillä tavalla, että elpyminen on, on vähäistä, mutta on kuitenkin positiivisia merkkejä. Kaikki jäsenvaltiot todennäköisesti kasvavat ja työpaikkojen luominen on vahvistunut. Tänä vuonna oletamme, että vuosi on paras sitten kriisin puhkeamisen jälkeen. Mutta samanaikaisesti elpymistä vaikeuttaa poliittiset epävarmuudet, hidas taloudellinen kasvu globaalissa kaupassa sekä tietyt sosiaalipoliittiset haasteet. Työttömyys on vielä korkea ja kasvu- ja tuloerot ovat suuret, samoin kuin yksityisen sektorin ja tai yksityisten ja julkisen sektorin velkaantumisasteet ovat korkeat. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat kasvuun. Ja komissio on hyväksynyt nämä finanssipoliittiset säännöt ja valvomme euroaluetta kokonaisuudessaan. Eli minkälainen kuva tulee nyt näistä jäsenvaltioiden suunnitelmista? Ensinnäkin tämä kokonais, koko, tai kokonaistaloudellinen tilanne on tietty määrä BKTstä vuodessa. Myös ähm, julkinen velka on vähentymässä. Vuonna 2014 se oli huipussaan ja nyt äh, velka-BKT-suhde on vähenemässä ja oletetaan sen olevan noin 90 prosenttia. Ja äh, ensi vuonna on vain yksi euroalueen jäsenvalio, jonka Äh, alijäämä on noin 3 prosenttia BKTstä, joten jäsenvaltiot ovat korjaamassa näitä alijäämiänsä. Jos me arvioimme jäsenvaltioiden budjettiluonnoksia, niin näemme kokonaisuudessaan, äh, että äh, tasapaino tulee olemaan kohtuullisen neutraali 2017. Ja kuten te tiedätte, komissio on tiedonannossaan ehdottanut laajaa äh, talouspoli- sen, millä tavalla toimitaan nämä talouspoliittisesti. Ja finanssipolitiikan oletetaan olevan äh, korkeampi ja parempi johtuen nimenomaan näistä vaikutuksista. Ja tässä täytyy olla myös tietynlaista hienosäätöä. On jäsenvaltioita, joilla on taloudellista liikkumavaraa ja niitä, joilla ei sitä ole, joten yhtäläinen lähestymistapa olisi vaikea Täytyy huomioida myös, että on parannettava julkisen rahoituksen luonnetta. Esimerkiksi investoinnissa mitä tulee finanssipolitiikkaan, Finanssipolitiikan pitäisi olla eriytetty jäsenvaltioiden kesken ja huomioida myös kasvu- ja vakaussopimus. Eli jäsenvaltioiden täytyy huomioida velkatasossaan kestävyys, ja me tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot käytävät jo niin kutsuttua joustolauseketta. Joidenkin jäsenvaltioiden on vielä tehtävä edistysaskelia ja jatkettava ponnisteluitaan finanssipolitiikan alalla. Mutta on kuitenkin myös joukko jäsenvaltioita, jotka tarvitsevat lisää investointeja, jotta voivat taata eh, vankan eh, perustan kasvun. Ja ne jäsenva- näiden jäsenval- näitä jäsenvaltioita pitäisi rohkaista toteuttamaan laajempaa finanssipolitiikkaa, varsinkin tukemalla investointeja. Pier tulee kertomaan nyt sitten enemmän näistä maakohtaisista suosituksista. Bien, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, arvon että Kiitos, että kutsuitte meidät tänne keskustelemaan neljännen kerran näistä asioista sen jälkeen, kun tämä paketti otettu käyttöön, no se korostaa muutoksien tärkeyttä, että tämä vuoropuhelu, joka perustuu Tupackiin, eli tämä budjettikulipaketin on tärkeä, parlamentilla on siinä tärkeä rooli taloudessa hallinnassa ja se vahvistaa sitä, mitä me haluamme, eli prosessin avoimuutta. Haluaisinkin esitellä teille useita asiakirjoja, jotka komissio julkaisi 16. marraskuuta syyspaketissa. Se sisältää sellaiset elementit tiedonantoa, joka koskee positiivista talouspolitiikan luonnetta, euroalueen talouspolitiikalle Valdis juuri sen esittelikin. Sitten on tällainen yleinen tiedonanto, jossa on nämä horisontaaliset päätelmät euroalueen budjettisuunnitelmista, sitten kansallista lausuntoa kuten tiedätte, Kreikka on makrotaloudellisessa mukautusohjelmassa, se seuraa toista proseduuria. Haluaisin huomata, että Espanja ja Liettua ovat lähettäneet budjettisuunnitelmat, jos ei ole muutoksia. Tämä johtuu siitä, että siellä on väliaikaishallitukset nyt ollut, joten vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti nämä kaksi jäsenvaltiota lähettävät budjettisuunnitelmansa päivitettyinä heti, kun uudet hallitukset saavat budjettivallat käyttöönsä. Espanja teki tämän viime perjantaina kaksi tiedonantoa tehokasta toiminnasta, joita Espanjan portit ovat tehneet liillisten menettelyssä komissio tuli siihen johtopäätökseen, että Espanja ja Portugali molemmat ovat ryhtyneet tarvittaviin budjettitoimenpiteisiin tälle vuodelle 2016. Näin ollen ei tarvita enää, ei tarvitse enää lakkauttaa rakenne investointivarojen maksua ja komissio. Näin ollen ei ehdotti sitä, ettei lykättäisi sitä toimintaa syyspakettiin avainviestit ovat seuraavat. Ensinnäkin, kuten Valdis sanoi, ensimmäistä kertaa komissio nyt suuntasi tämän talouspolitiikan luonteen euroalueelle, mikä on tärkeää, kun yritetään syventämään talous- ja rahaunioniamme unioniamme, mitä tulee yksittäisiin valtioihin. No tavoitteemme ovat seuraavanlaiset. Ne, joilla on voitti liikkumavaraa, pitäisi käyttää sitä lisää. Ne, jotka ovat tavoitteisiin, pitäisi ponnistella lisää, jotta ne noudattaisivat sitoumuksiaan. Sitten sopimuksen velvoitteet ovat jäsenvaltiolle kahtalaisia. No se riippuu valtion budjettilanteesta. Ja tätä viestiä meidän 18 lausuntoamme vievät eteenpäin. Haluamme siis jatkaa sillä tiellä, että tiukasti, mutta älykkäästi vakausokausimuksen sääntöä noudatetaan Samalla pitää käyttää joustoa siellä, missä se on tarpeen. Tässä on nykytilanne siis, jos nominaarin alijäämä on alle 3 prosenttia, niin silloin kyse on tästä ennaltaehkäisestä osiosta, ja silloin riskiä arvioidaan keskipitkällä aikavälillä. Siinä tämä poikkeama menee kohti tätä tavoitetta. Sitten on ensi jossa tämä valtion alijäämä on yli 3 prosenttia. He ovat tässä korjaavassa osiossa siis, ja silloin tämä riski arvioidaan suhteessa neuvoston suosituksiin artiklan 126 mukaan. Siinä on määritelty toimenpiteet, joilla päästäisiin tuo 3 prosentin alapuolelle, jotta päästään sopimuksen ennaltaehkäisyasiaan. Kuitenkin vuonna yksikään valtio ei ollut vakavasti rikkonut tätä, joten komissio ei pyytänyt yhdenkään budjetin täydellinen laatimista tarvitsen, että kaikki menisi hyvin. Eli riskimääriä on. Siellä ole tarpeen, niin pitää, jäsenvaltio pitää ryhtyä toimenpiteisiin, jotta noudatetaan sääntöjä. Mainitsin juuri nämä kriteerit, ja tältä pohjalta sitten arvioidaan jäsenvaltioiden suunnitelmia sillä tavalla, on niitä valtioita, jotka ovat tässä ennaltaehkäisessä osiossa, on viisi valtiota, jotka noudattavat vakaus- ja täysin. Saksa, Viro, Luxemburg, Slovakia ja Alankomaat. Kolme näistä viidestä maasta Saksa, Alankomaat ja Luxemburg ovat päässeet tavoitteidensa yli, joten olemme kannustaneet ja rohkaisseet niitä käyttämään julkisen talouden liikkumavaransa lisätäkseen investointeja, kuitenkin pitäen silmällä myös pitkän aikavälin kestävyyden. Neljä valtiota on pitkälti vaatimusten mukaisia Irlanti, Latva, Malta ja Itävalta. Näissä tapauksissa poikkeama keskipitkän aikavälin tavoitteesta on alle 0,5 prosenttia BKT, ja tämä poikkeama on erityisen heikkoa Latvian tapauksessa. Maa, jonka valtistuntee hyvin. Siellä siis velkasääntökin täyttyy näissä maissa. Latviassa se on 40 prosenttia BKTstä viime vuonna, ja se laskenee myös jatkossa. Maltan velka laskee alle 60 prosenttia suhteessa BKT ensi vuonna. Sitten Itävalta. Siellä otetaan huomioon lisäkulut, jotka tulevat pakolaistilanteesta. Sitten Irlanti, merkittävä osio tuloista on käytetty rahoittamaan yrityksiä, mikä on maakohtaisia suosituksia vastaan. Siinä halutaan, että Irlanti käyttää näitä tulee hyväkseen – pienentääkseen alijäämänsä kuusi jäsenvaltiota on eltaehkäisessä osiossa ja siellä on riskinä, että ei sopimusta noudateta. Jäsenvaltiot on pyritty ryhtymään tarvittamiin toimiin, jotta noudattaisivat vakaus- ja Belgia, Italia, Kypros, Liettua, Slovenia ja Suomi ovat kyseessä. Mitä tulee Italiaan, me olemme jatkanneet pakolaislausekkeesopimusta vuoteen 2017 loppuun asti. Se piti olla voimassa vain 2015 ja 2016 mutta miksi sitten teimme näin? No, ottaen huomioon, miten paljon ja miten pitkään tämä pakolaisvirta on jatkunut, no se oli syynä. Otimme huomioon myös sen, mitä neuvosto sanoi, lokakuussa 2016 sanoi, että nämä etulinjan maat ovat merkittävästi toimineet, erityisesti rahoituspuolella. Ja sitten on väliaikainen poikkeama näille kuluille, jotka liittyvät maanjärjestysriskeihin. Tiedämme, että ne toistuvat usein ja ne ovat voimakkaita Italiassa kuitenkin. Nämä poikkeamat eivät ole vaikuttaneet siihen, miten arvioimme Italian budjettisuunnitelman toistan. Eli se on noudattamatta jättämisen riskissä Suomi ja Liettua molemmat pyysivät sitä, että sovellettaisiin rakenneuudistuslauseketta, Suomi pyysi myös, että sovellettaisiin investointilauseketta. Tämän arvioimme kun käymme läpi ensi vuoden vakausohjelmia, eli keväällä sitten korjaavassa osiossa ovat valtiot Ranska, no se on pitkälti vaatimusten mukaan Espanja ja Portugali ovat noudattamatta jättämisessä riskissään. Ranska, no alijäämän pitäisi korjaantua, mutta finanssipuolustusteollisuudet eivät ole riittäviä. Ja tämä ei siis tule toteutumaan, jos politiikka jatkuu samalla tavoin ensi vuonna mutta 2018 3,1 prosenttia olisi tämä luku, joten tämä tavoite täyttynee, jos ponnisteluja tulee lisää, mutta riskejä on, tulee Espanjaan. Käymme uuden läpi budjettisuunnitelmat, jonka se viime perjantaina. Pari sanaa tulevista toimista vielä. Liettualta on siis tulossa budjettisuunnitelma. Pian sen arvioimme heti kun mahdollista. Meillä oli vielä artiklan 26.3 mukaista raporttia, eli siis maat, jotka ovat noudata sääntöjä, eli Belgia ja Italia. Odotamme siis, että nämä valtiot saattavat budjettinsa päätökseen ja esittelevät raporttinsa sitten. Siinäpä puheenjohtaja, arvon edustajat, päätelmäni, mitä tulee syyspakettiin 2017. Tämä siis lisäksi siihen, mitä Valdis sanoi. Thank you very much, uh, Vice President. Kiitoksia kovasti varapuheenjohtaja ja komission jäsen. Nyt kuulemme ensin Burkhard Valtsia. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Puhun varsin lyhyesti, koska kello on jo paljon. Kiitoksia komission jäsenille Dombrovskis ja Moskovisi näistä puheenvuoroista. Minua kiinnostaa erityisesti yksi aihe, ja siitä esitänkin oman kysymykseni tänä iltana. Suurimmassa osassa jäsenvaltioissa on kasvun ja vajeiden ja rakenteellisen vajeen osalta varsin myönteisiä arvioita. Jos verrataan komission arvioihin, Viro, Malta, Alankomaat ja Saksa ovat tässä ainoat poikkeukset. Kysyisin, miksi useimmat jäsenvaltiot teidän näkökulmastanne yliarvioivat vakauttaan ja vahvuuksiaan? Ja vielä toinen kysymys. Käyttävätkö jäsenvaltiot mahdollisimman pitkälle meneviä lukuja komission kanssa keskustellessaan, jotta vaikuttaa. voivat sitten käyttää mahdollisimman paljon joustavuutta ja tavallaan joustaa velvoitteistaan. No, uh, indeed. Niin kyllä. On niin, että komissio tekee ennusteita ja jäsenvaltiot tekevät omia ennusteitaan, jotka ovat yhteydessä näihin budjettiselmiin. Ja aina ne eivät eh, ole täysin samat. Kuitenkin pitää sanoa, että ei huomata mitään dramaattisia tai suuria poikkeamia, mutta usein tämä johtaa eroihin, mitä tulee myös meidän finanssipoliittisen arviointiin, mutta tyypillisesti ne rajoittuvat sitten muutamaan prosenttiin enimmillään. Kuitenkin kun komissio arvioi jäsenvaltioiden noudattamista eli miten ne ottavat vakaus- ja kasvopimusta, Se ottaa huomioon komission ennusteet, joten kun, no ensinnäkin me arvioimme, josko jäsenvaltiot itse aikovat päästä näihin tavoitteisiinsa, neuvoston päätelmiin tai finanssipoliittisiin tavoitteisiin, tämä riippuu näistä suunnitelmista ja sitten arvioimme myös sitä, että onko noudattamista. Sitten myöhemmissä vaiheessa, kun annamme lausunnot, niin silloin otamme huomioon komission ennusteet tai komission syysennusteen. Ja se on pohjana tälle kaikelle toiminnalle, joten tämä ei ole tekosyy jäsenvaltioille antaa optimistisia ennusteita ja esittää, että niiden finanssipoliittinen tilanne on parempi kuin mitä se oikeasti on. Pierre, vielä jotain? en réalité... Euh, Todellisuudessa Valtsin huomioon oikein tänä vuonna kuin aikaisemminkin. Näin on käynyt, mutta kuitenkin paljon on edistytty talouden ohjaudessa ja hallinnoissa ja perussopimuksen ansiosta ja myös täytäntöpanon myötä, kun on sitten täytäntöön näitä sääntöjä, huomataan, kuten Valdis sanoi, että poikkeamat ovat nyt melko pieniä, joten edistystä on konvergenssissa muita osin. Meillä on omat vastuualueemme tietystikin sitten. Käytämme omia menetelmiämme ja siltä pohjalta me arvioitamme ja ne menetelmät ovat samat kaikille. Oli valtio mikä tahansa, oli taso tai syklin vaihe, poliittisen syklin vaihe mikä tahansa. Sekin voi tietysti joskus vaikuttaa. Ja 2017 on vaalirikas vuosi, mutta loppujen lopuksi poikkeamia on ollut nyt vähemmän, mikä on kannustavaa, jos ajatellaan työmme laatua. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Peres. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsenet, varapuheenjohtaja. Tämä kuvat erittäin hyvin. Valtiot pääsivät nyt hieman ulos myrskystä. Kukaan ei enää ole myrskyn silmässä mustalla luvulla, jos ajatellaan jaksoja. Eikö tämä nyt anna hieman liikkumavaraa sille, että nämä peruselementit saataisiin paikoilleen, ja oletteko sitä mieltä, että kun arvioitte ohjelmasuunnitelmia ja budjettisuunnitelmia olette päässeet nyt toiminnan päätökseen. Toinen kysymys. Tässä on käyty tärkeää keskustelua ja aloititte sen tämän euroalueen suhtusten myötä. Olisi siis tämä tiedonanto joka liittyy tähän talouspolitiikan luonteeseen. Olemme vedonneet tämän puolesta pitkään, mutta kysymys kuuluu siis, että miten sitten tämä luonne jatkossa toimii, jos ajatellaan eri jäsenvaltioiden toimia yksilöllisesti ja tämän talouspolitiikan luonteen lisäksi ottaen huomioon, mitä nyt on tapahtunut, että päästään pois myrskyn silmästä, niin eikö pitäisi mennä pidemmälle – ja avata keskustelu eräistä Golden Wage Rulesista, eli että olisi vähimmäispalkka eri jäsenvaltioissa EU-euroalueessa. Sitten vielä kysymys. Sanot, että tämä on liian varhaista arvioida, mutta kuitenkin. European Fiscal Boardin panos. Sillä nähtiin, että ensimmäistä kertaa se on ollut tässä mukana, miten te arvioitte sen panoksen ja mitä opetuksia siitä voidaan saada, kun heidän kanssaan keskustellaan. Uh, okay. so, uh, first... Kiitoksia. Ensin diagnoosista ja liikkumavarasta. Kannattaa panna merkille, että talouden elpyminen kyllä jatkuu, mutta tausta on edelleen varsin epävarma ja hauras, joten emme voi jäädä lepämään laakereillamme. Tässä talouden ohjausjaksossa keskitymme investointeihin, rakenneuudistuksiin ja vastuulliseen finanssipoliittiseen toimintaan. Ja tämän lisäksi painotamme eriarvoisuuden poistamista ja sitä, että lisätään osallistavaa kasvua. Tätä todella tarvitaan. Nämä makrotaloudelliset luvut, joista puhumme, tuovat konkreettisia tuloksia kaikille. Tämä heijastuu myös sitten maakohtaisissa suosituksissamme eri politiikoissamme siinä, miten vähennämme eriarvoisuutta tuloissa. Puhuitte vähimmäispalkasta ja muusta. Moniin asioihin varmasti pureudutaan niin kutsutun eurooppalaisen sosiaalisten oikeuksien pilarin kautta. Sitä kehitellään tällä hetkellä ja se vastaa moniin sosiaali alan kysymyksiin. Jos katsotaan sitten Euroopan finanssipoliittista komiteaa ja sitä, kuinka arvioimme tätä, tähän liittyy toimielin ilmeinen ongelma, koska finanssipoliittinen komitea otettiin käyttöön, jotta se voisi riippumattomasti arvioida komission analyysejä. Lähteekö komissio nyt sitten arvioimaan arviointeja? Meidän pitäisi kunnioittaa tätä kuviota ja toimielinten toimintapuitteita. Ja meidän on kunnioitettava sitä, että eurooppalainen finanssipoliittinen komitea perustettiin riippumattomaksi elimeksi. Sen työ on vasta alkanut ja todennäköisesti on vielä liian varhaista tehdä johtopäätöksiä komitean työstä. Pari sanaa lisättävää tähän viimeisen asiaan, niin kyllä pitää kunnioittaa tämän finanssipoliittisen komitean riippumattomuutta. Muuten toiminta olisi epärehellistä ja taitamatonta kuitenkin. Tämä organismi on nyt vasta aloittanut työnsä. Pitää kuitenkin panna merkille, että R-ryhmän keskusteluissa sen johtaja oli samaa mieltä kuin me, jos ajatellaan tätä kokonaistalouspoliittista luonnetta – Meillä on kattavaa toimintaa suhteessa siihen, mitä olemme kehittäneet, ja sillä on oma tehtävänsä, sillä tässä me toimimme kollektiivisen edun nimissä. Thank you. Kiitos. Cora van Hövenhausen. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Pari kuukautta sitten alle kollegat ja minä esitimme kirjallisen kysymyksen komissiolle ja tässä kysymyksessä me kysyimme teiltä selvennystä tähän tarkkaan metodologiaan ja analyysiin, jota käytetään, kun määritellään, onko jäsenvaltio vaatimusten mukainen vai ei. Ikävä kyllä vastaus oli hyvin epämääräinen eikä siinä ollut paljon sisältöä. Meille Ekon jäsenenä on hyvin tärkeää, että harjoitetaan valvontaa näistä taloudellisista järjestelmistä ja rahasta, jota jäsenvaltioille annetaan. Voiko komissio selittää, millä tavalla se selvittää äh, jäsenvaltioiden äh, vaatimusten mukaisuuden emss ohjelmissa Ja toinen kysymys liittyy toisiin laskelmiin. Te pyysitte tai te haluatte enemmän äh, investointeja Saksalta, Luxemburgilta ja Alankomailla, jolla on hieman taloudellista tilaa. Alankomaiden tilastovirasto laski, että jos Alankomaat, Saksa ja Luxemburg käyttävät kaiken tämän liikkumavaran, niin se olisi noin puolet tästä 0,5 prosentista BKT. Joten millä tavalla te laskitte, 50, että saataisiin 50 miljardia ylimääräistä investointeja? Miten, mihin tämä perustuu tämä laskelma? Uh. Well, uh, eh, on, on the... Ensimmäisestä kysymyksestä siitä, että noudatetaan vakausmekanismin ohjelman sääntöjä. Ehdollisuus tähän liittyen on kirjattu yhteisymmärrys muistioon. Tähän liittyy Kreikka, joten meillä on tämä muistio jossa luodaan edellytykset ehdollisuudelle ja tämän vakausmekanismi komitea hyväksyi. Komissio arvioi sääntöjen noudattamista kohta kohdalta. Jotkut säännöt ovat numerisia Meillä on tiettyjä finanssipolitiikkaan ylijäämän ja alijäämän liittyviä tavoitteita. Meillä on Kreikkaan liittyviä ennusteita. Meillä on myös luonteeltaan laadullisempia arvioita. Siinä katsotaan esimerkiksi rakenneuudistuksia me katsomme tilannetta kohta kohdalta. Katsotaan sekä numerisesti että laadullisesti, täyttyvätkö kriteerit ja kuinka pitkälti ne täyttyvät. Tämän lisäksi meillä on myös niin kutsuttuja virstanpylväitä, jossa katsotaan tiettyjä kysymyksiä yksityiskohtaisemmin. Sitten tämä toinen kysymys, kokonais finanssipoliittinen liikkumavara, julkisen talouden liikkumavara. Tässä mennään 0,5 prosenttiin BKTstä. Ja tämä on pohjaa makrotaloudellisista arvioista. Tässä katsotaan, miten voidaan kuroa umpeen olemassa olevaa euroalueen kuilua. Emme ole asettaneet tähän liikkumavaraan mitään numerisia tavoitteita – joita jäsenvaltiot voisivat käyttää tässä yhteydessä. Ehkäpä Pierre voi lisätä tähän jotakin. Uh, again, the figure 0.5 has to be uh, taken as a maximum. Tämä luku 0,5 on maksimi, eikä se ollut meille se kaikkein tärkein asia. Kaikkein tärkein oli se, että konseptista keskusteltiin ja koko tämä idea, että me työskentelemme euroalueella kokonaisuudessa ja tämän kaikki, tätä kaikki pitivät hyvänä. On kysymyksessä oli siirtymäkausi, jossa yhä useimmilla mailla on liikkumavaraa ja niitä pyydetään nyt käyttämään sitä, mutta ei tämä luku ollut se tärkein. Ja, ja osa näistä laskelmista voisi olla esimerkiksi 1,25 prosenttia. Actually was between 0.30. No tämä oli oikeastaan 0,3 ja 0,8 välillä. Te puhutte 0,5 prosentista, mutta hyvä on. Marisa Matias seuraavaksi. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin eh, sanon mitään muuta, niin uutinen siitä, että ei ole lykätty näitä rakennerahastojen käyttöjä, niin se on uutinen selkeästi sitä on ollut huolta. Ja uskon, että tämä on suuri uskottavuuskysymys. Ja miten sitten näitä budjettisuunnitelmia arvioidaan no, monissa tapauksissa? On niin, että se on yksi ase, jota komissio käyttää ja haluaisin käyttää esimerkkinä omaa maatani Portugalia. Vanha hallitus poistui toiminnastaan sen jälkeen. Ei ole ollut yhtään viikkoa, jolloin jonkinlaisia uusia skandaleja olisi tullut ilmi siitä, miten julkisia tilejä on manipuloitu jollakin tapaa. Eli verotuloja on manipuloitu ja se, miten pikaisesti on yksityistetty yrityks, valtionyrityksiä, ja on ollut uusia paljastuksia nyt myös kansallisesta auditointikeskuksesta. On raportteja, jotka tuomitsevat Kajirau pankin tilanteen, mutta on suuria haurauksia pankeissa, suurta haurautta, mutta voitaisiin katsoa muita tapauksia, kuten Baniev ja valtavia kuluja on ollut julkisille julkisella on fiskaalisia ja budjettivaikutuksia, joten mitä teknisen tiiminne tekee, sillä kukaan ei tiedä, mitä nämä tekniset tiimit tekevät. Päätyvät valtioiden valtiovarainministeriöihin, jotka ovat mukana näissä yleisissä alijäämämenettelyissä. Miten voimme uskoa tähän? Eivätkö ne ole ikään kuin suorittamassa rikollista valtiota vastaan tällä tapaa? EU on menettämässä uskottavuutensa, kun se yrittää piltella näitä rikoksia, jotka suuntautuvat julkisia tilejä vastaan. Ehkäpä teknisten tiimien pitäisi olla hieman hiljaisempia. Kiitos. Haluaisin tarkentaa, missä kontekstissa olimme, kun pohdimme tätä mahdollista lykkäystä Portugalin ja Espanjan osalta. Tämä, tässä ei nyt teknisesti arvioida näitä varojen käyttöä ei ollenkaan tai mitä muuta perusteluja kyse on asiasta, joka toimi näissä arvioimme kehyksissä perussopimuksen, tai siis vakaus- ja kasvumuksen puitteissa. Ja mitä me sitten otimme huomioon? No, kesällä tarvittiin tarkennuksia budjettisitoumuksista seuraavalle vuodelle. Oli kahden tyyppisiä mahdollisia seuraamuksia. Ensinnäkin sitten määritellään, tai siis sovittaisiin sakosta, komissio sopi, ettei sakkoa tulisi ei Espanjalle eikä Portugalille kuitenkin. Toiseksi no asia, joka vaikutti automaattisemmalta säännössä oli, että jos ei noudatettaisi näitä sitoumuksia, eli tätä effective action, niin sitten voi lykkäämistä tapahtua oselle rakenne- ja investointirahastoja. Keskustelimme näiden hallitusten kanssa Espanjassa ja Portugalissa sillä aikaa, kun Euroopan parlamentti kävi vuoropuhelua rakenteellisesti komission kanssa. Ja loppujen lopuksi kaikki ne toimenpiteet vahvistivat vuoropuhelua parlamentin kanssa tai lähentyivät sitä. kannanhallituksen toimet johtivat siihen, että totesimme mitä totesimme, eli että oli ollut tehokasta toimintaa vuodelle 2016. Ja kun näin oli, niin tämä keskeytyksen mahdollisuus poistui pöydältä ja sitä ei ehdotettu. Eli kyse ei ole rakennerahastojen hallinnoinnista, josta tässä oli kyse, vaan kyse oli budjettisitoumuksista Portugalissa. Kun niitä noudatetaan, sama pätee Espanja, niin silloin ei sitten ole perusteita keskeyttää rakennusvarojen maksamista. Mutta todellinen kysymykseni, joka liittyy, liittyy näihin teknisiin tiimeihin, Euh, no tästä kohtaa. No, me teemme arviointityömme ja kollegamme Korina Kretsu vastaa tästä, jos ymmärsin kysymyksen oikein. En sanonut, että se ei ollut kysymys, mutta vaan ei ollut ongelmaa, joka aiheuttaisi tätä varojen, varojen maksamista. Okay, the time is over. Maybe you might... No niin, aika on loppumassa, joten ehkäpä te voisitte tämän kirjallisestikin vastata koska, tai kysyä, koska minä olen, ymmärsin, että te viittasitte ihan toiseen ohjelmaan, joka liittyy hieman samaan kuin Koran kysymys. Joten voisitte ehkäpä esittää sen kirjallisesti, koska meidän täytyy nyt päästä eteenpäin. Selvä, lähdetään sen kirjallisesti, mutta todellinen, to, todellisen kysymyksen en saanut vastausta, mutta huomioon sen, että en saanut vastausta. Um, Sven Giegel. Uh, Ensinnäkin äh, pidämme hyvänä teidän päätöstänne rakennerahastoista. Tämä oli hyvä siirto komissiolta liittyen budjettisuunnitelmiin. Minulla on yksi pääkysymys liittyen näihin syihin koskien päätöstänne Italiasta. Italia on äh, lisännyt äh, vajettaan, mutta samanaikaisesti se on tilanteessa, jossa sen pitäisi käyttää velkasääntöä. Ja jokainen tietää, että jos tätä sääntöä käytettäisiin Italiaan, niin tämä johtaisi hyvin selkeästi deflaatiotilanteeseen ja johtaisi äh, siihen, että taloudellinen tilanne euroalueella heikentyisi. Et Samanaikaisesti olen hieman hämmentynyt siitä, että komissio arvioi tällä hetkellä Italian kysymystä saada äh, uudelleen pääomittaa ainakin yksi sen pankeistaan, vaikkakaan tälle ei ole mitään äh, budjetaarista tilaa. Ja komissio vaikuttaa nyt olevan avoin sille, että se saisi tällaisen tavallaan ennakoivan budjetti tai pääomittamisen tälle pankille. Joten voitteko te selittää minulle, millä tavalla nykyiset pankkiunionin säännöt ja velkasäännön, miten ne sopivat tähän finanssisopimukseen Italian tapauksessa? En ymmärrä tätä. Ja olen kovin utelias. Mi, missä äh, työasiakirjassa selvitetään kaikki nämä säännöt ja todetaan, että se olisi sääntöjen mukainen? Uh, well, first on uh, the Italy's uh, uh fiscal... Italian julkisen talouden hoito. Tätä korostetaan myös komission lausunnossa, eli että Italia on vaarassa olla noudattamatta sääntöjä. Tässä myös todetaan, että kuten yleensäkin komissio arvioi 1.26 artiklan nojalla Italian tilannetta velan osalta. Eli velkasääntö on yksi asia, jota arvioimme, kun tarkastelemme Italian tai muiden jäsenvaltioiden julkisen talouden tilaa. Sitten tilanteista, joissa jäsenvaltiot tarjoavat pankkialan pääomittamista tai muita toimia. Tässä on ollut useita ennakkotapauksia, joiden osalta komissio on selkeästi sanonut, että se kohtelee tämänkaltaisia menoja yksittäisinä näin on ollut tilanne myös muiden jäsenvaltioiden osalta. Sitten nykytilanne Italian pankkialalla. Kuten jo sanoinkin edellisellä taloushuoropuhelun kierroksellani, komissio ei kommentoi yksittäisten pankkien tilannetta, mutta olemme tiivissä yhteydessä italialaisviranomaisiin ja voimme eri keinoin puuttua tilanteeseen. Pankit itse etsivät yksityisen sektorin ratkaisuja, mutta ratkaisuja voidaan löytää myös valtion tukiin puitteista tai muista, muilla keinoin. E- Selvennyksen vuoksi, ymmärsinkö nyt oikein, että olette sitä mieltä, tai siis pohditte sitä, että nämä kulut otettaisiin kertaluonteiseksi tämän velkasäännön alle, tämmöinen alijäämälle, mutta ei velkasäännölle, että oikaisitteko sitten näitä lukuja, on hyvin yllättynyt tästä. Well, uh there, there is interlink. No, tässä on yhteys. Kasvien vakaussopimuksen ennalta ehkäisevän osan ja tämän velkasäännön välillä. Usein tai yleensä odotetaan, että nämä kaksi asiaa ovat johdonmukaisia. Voi olla erilaisia kertaluonteisia maksuja ja meillä pitää olla johdonmukaisuutta, kun arvioimme kasvinvakaussopimuksen ennaltaehkäisevän osan tilannetta ja velkasääntöä. Tätä meidän todella on syytä arvioida ja olennaisia tekijöitä voidaan arvioida kun valmistellaan yksi artiklan 263 kohdan mukaista kertomusta. Mutta tähän tarvitaan aina erillinen päätös. Asia ei ole automaattinen. Saatte 1467 asetuksesta meiltä kopion. Marko Vallia en näe täällä. Gunnar Högmark seuraavaksi. Kiitos, edustaja Veres. Taisi väsähtää tässä pahoittelut, että herätän hänet kysymykselläni. No, kello on aika paljon. Joskus on sitten hämmentyneempi, mitä enemmän kuuntelee, mutta joskus minulla on tu- sellainen tunne, että kiertää kehää, koska huolimatta tästä positiivisesta talouspolitiikan luonteesta, niin osittain meille sanotaan, että se perustuu vakaus- ja kasvusopimukseen, joten joilla on positiivisemmat talouspolitiikan luonne tai ne, jotka noudattavat sitä enemmän, mutta toisaalta, jos ne noudattavat sitä, niin ne ole tarvetta erityisille poliittisille toimille, koska se, mitä heillä on, on liikkumavara toisaalta. Myös ne, jotka noudattavat alijäämäsääntöjä, niille on ongelmaa velkataakan kanssa, koska niiden pitää vähentää sitä. Ja samalla on yllättävää, että huolimatta alhaisista koroista jäsenvaltiot eivät ole pystyneet laskemaan alijäämää enemmän kuin mitä ovat, huolimatta alhaisista korkokustannuksista. Joten voisitteko kertoa meille, mitä tarkoitatte positiivisella talouspolitiikan luonteella? Tarkoittaako se sitä, että jäsenvaltiot voivat noudata sääntöjä saavat jatkaa tätä toimintaansa – mikä on sen kanssa, että sallitte sen, että tietyt jäsenvaltiot eivät noudata sääntöjä ilman mitään toimia? Vai onko teistä nyt tullut aika, jolloin pitää toimia ja laskea alijäämiä, koska on historiallinen mahdollisuus alhaisten korkojen myötä. Joten jos ei voida laskea alijäämiä nyt ja laskea vielä vaikka nyt, niin olisi yhä vaikeampaa tehdä niin, kun korot palaavat normaalitasoille. Ja lopuksi, mitä tulee budjetin laatuun, en ole ikinä ymmärtänyt, miksi tärkeimmät kulut rahoitetaan aina 103, miksei sitä voidaan rahoittaa 100, tuosta 100 tasapainosta budjetista tai ainakin 103, joka sallii tuo vakaus- ja kasvusopimus. Voisitteko selittää minulle tuon viimeisen promillen taian, jolla saadaan nämä valtavat investoinnit. Se, mitä tulee yksityiseltä sektorilta. Tämä oli nyt myöhäisen kellonajan kysymys, mutta jotkus, joskus tämä hämmennys siitä vain lisääntyy. Yes, it's uh, probably a late in the evening question. Niin, tämä on todennäköisesti tällainen myöhään illalla kysymys, mutta silti kuitenkin äh, hyvin tärkeää. Ensinnäkin äh, me emme salli minkään maan olla kunnioittamatta kasvo- ja vakaussopimusta. Kun tämä komissio astui virkaan marraskuussa, me välittömästi teemme tiedonannon vuodesta joka hyväksyttiin 13. tammikuuta 2015. Ja tässä tiedonannossa ei ole kysymys siitä, että muutettaisiin sitä, tai ei kunnioitettaisi vakaussopimusta, vaan lähinnä siitä, että mitä tähän sopii, kuuluu. Näitä ei käytetty tavallaan niin kuin teoreettisessa tai käytännön puitteistossa. Ei vaan, siis me kunnioitamme, ei vallis eikä minä, koskaan tule hyväksymään päätöstä, joka olisi sääntöjen ulkopuolella. Ensimmäinen asia. Sitten voi tietenkin olla sitä mieltä, että nämä ovat äh, liian laajoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta me emme koskaan astu tämän linjan yli. Tämä on meidän mandaattimme ja me toimimme sopimusten mukaan. Ja siitä ei ole kysymys, me olemme täällä sääntöjen vuoksi. Mitä tämä taloudellinen tilanne julkisen talouden liikkumavara. Siinä on liikaa on suuri koherenssi sen välillä, mitä me sanomme yleisellä tasolla ja mitä me sanomme maatasolla. Me tarkoitamme sitä, että tässä ei ole minkäännäköistä vaatimusten noudattamisen alittamista. Eli ne maat, joilla ei ole liikkumavaraa, joiden on vielä konsolidoitava tilannetta, niin niiden täytyy niin tehdä. Ja niiden täytyy toimia vaatimusten mukaan, sääntöjen mukaan. Ja muut maat, jotka, joiden tulokset ovat paremmat, niin silloin niillä on hieman liikkumavaraa taloudellisesti. Ja niitä pyydetään ystävällisesti käyttämään se esimerkiksi investointeihin, vaikka infrastruktuuriin, mutta myös yksityisiä investointeja – kun Junckerin sopimus otettiin käyttöön, ei siinä ollut kysymys julkisista investoinneista, vaan yksityisistä investoinneista mahdollisimman pitkälle. Ja julkiset investoinnit vain silloin, kun se on välttämätöntä. Ja jos katsoo nyt tuloksia, niin näkee, että tässä nyt on lähinnä yksityisiä investointeja. On totta, että mikäli me emme katso tätä kokonaisuudessa, vaan ihan vain pelkästään sääntöjä, niin tämä johtaisi negatiiviseen ää, julkisen talouden luonteeseen. Ja silloin ää, tämä olisi vaikea. All of us here are in democratic politics. Kiitos. Me olemme poliittisia puolueita ja tavoitteet riippuvat siitä, mistä ihmiset vaaleissa äänestävät. Tarvitsemmeko samaa vanhaa, vanhojen sääntöjen täytäntöönpanoa? Oli, miten oli, tavallisen kansalaisen on hyvin hankala ymmärtää kaikkea tätä. Ja ymmärrettävää kyllä, ymmär, te haluatte, että pidämme lasia puoliksi täynnä, mutta äänestäjämme eivät ole yhtä mieltä. Poliittiset testin tulokset ovat heikkoja, eikä lyhyen aikavälin tuloksia ole näköpiirissä. Talous ei ole pärännyt muun muassa viime vuonna kovinkaan hyvin. yksi syy tähän on ollut Espanjan poliittinen pattitilanne. Muissa Euroopan valtioissa kaksi pääministeriä joutui eroamaan ja presidentti samoin. Ja populistit, jolle eivät barbaarit ole, ovat porteillamme. Oletteko te poliitikkoina tyytyväisiä tähän tulokseen? Ettekö usko, että tarvitsemme uusia prioriteetteja, eikä tässä ole nyt olla menossa kohti jäävuorta kuitenkin niin, että käytämme hienostuneita välineitä? Uh, well, uh, something... Niin, mehän puhuimme tästä jo aivan alussa. Kyllä, meidän pitää vastata kansalaisten huolenaiheisiin. Ja se, mitä ihmiset odottavat, on, että myös makrotaloudelliset luvut, joista keskustelemme, heijastelevat todellisia parannuksia heidän elämissään ja tuloissaan. Toisin sanoen meidän pitää tehdä talouskasvustamme osallistavampaa. Senpä vuoksi olemme jo vahvistaneet sosiaalista ja työllisyysulottuvuutta EU-ohjausjaksossa aikaisempina vuosina. Siitä syystä tänä vuonna korostamme enemmän sitä, että käsitellään tuloepätasa-arvoa, sillä Sehän on asia, joka muiden muassa luo turhautumista ja populistista liikehdintää, jota nyt nähdään. Joten kyllä, totta, meidän tulee vastata näihin huolenaiheisiin ja antaa vastaukset, jotka tyydyttävät ihmisten kysymykset, mutta ei voida antaa populistista vastausta, sillä kasvu ja talouspolitiikat ja finanssipolitiikat, joita me eteenpäin, ne pitää olla kestäviä. Muuten ne eivät kestä ja päädymme entistäkin pahempaan pulaan. No, poliittinen komissio ja tämä on hyvin poliittinen keskustelu. Mutta kysymys kuuluukin, että näin kävisi, että saataisiin aikaan vahvempaa elpymistä. Tarvitsemmeko me enemmän vai vähemmän Eurooppaa? Onko meidän syvennettävä emua? Ja vastaus on, että meidän on syvennettävä emua, mikäli me haluamme luoda konvergenssia. Ja sen vuoksi me tulemme puuttumaan tähän valkoisessa kirjassa, Ongelma ei ole niinkään se, tai niinkään se, että, että euroalue itsessään loisi taantumaa, vaan se, että jostain välineistä puuttuu se, että jonka avulla euroalue saisi vahvempia taloudellisia tuloksia. Niinpä. Kiitoksia kovasti Valtis Dombrovskisille ja Kirk Moskovisille näin tästä hyvin myöhäisessä vaiheessa käydystä, mutta mielenkiintoisesta talousvuoropuhelusta. Seuraava kokouksemme on torstaina 12. tammikuuta. Toivotan teille kaikille onnellista uutta vuotta ja hyvää joulua.